One minute. Otwieram nasze wyjątkowe posiedzenie komisji. Kiitos. Haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi valiokuntamme erityiskokoukseen, kokoukseen, joka järjestetään vain kerran viidessä vuodessa. Haluaisin toivottaa kaikki tervetulleiksi ja aivan erityisesti haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi herra Hoganin, Haluaisin toivottaa hänet tervetulleeksi kaikkien agrivaliokunnan jäsenten nimissä. Se, että olette paikalla, se on tärkeä hetki tälle valiokunnalle ja toivomme, että tämä on alkua hedelmälliselle ö, yhteistyölle, jonka kautta me voimme kehittää ja suojella vahvaa, kestävää eurooppalaista maataloutta. Haluaisin toivottaa kaikki vielä kerran tervetulleeksi ja myöskin komission edustajat, mukaan lukien herra Pleva maatalouden pääosastolta ja myöskin haluaisin toivottaa valiokuntamme jäsenet tervetulleeksi. Muutama sana ehdokkaastamme. Sen jälkeen, kun hän vei opintonsa päätökseen Kookin yliopistossa, hän johti perhetilaa. Sen jälkeen hän oli kiinteistö- ja vakuutusbisneksessä mukana. Vuonna 1983 hänet valittiin ensimmäistä kertaa kaupungin valtuustoon – ja sen jälkeen hän on saanut valtaisan määrän poliittista kokemusta tehden työtä ensin paikallisella tasolla, sitten senaattorina ja parlamentin jäsenenä vuodesta 1987 lähtien. Hiljattain hän oli ympäristö- ja paikallishallintoministeri vuodesta 2011 vuoteen 2014. Minun täytyy muistuttaa teitä kaikkia siitä, että meidän omien sääntöjemme mukaan, jotka liittyvät komission jäsenen hyväksymiseen, tähän säännöt löytyvät liitteestä 16 työjärjestyksestä, me arvioimme komission jäsenehdokkaita heidän esenpätevyytensä, heidän Eurooppa-sitoumuksensa ja heidän henkilökohtaisen riippumattomuutensa perusteella. Me arvioimme myöskin heidän tietotaitotasoaan salkkuun liittyen, ja myöskin heidän viestintäkykyjään. Haluaisin muistuttaa teitä vielä siitä, että ennen kuulemista herra Hogan välitti, toimitti meille kirjalliset vastaukset heidän lähettämiimme kysymyksiin. Ja nämä vastaukset on toimitettu jäsenille kaikilla virallisilla kielillä. Sitten liittyen tämän päivän keskustelun rakenteeseen haluaisin sanoa seuraavaa. Ensimmäiseksi komission jäsenehdokas puhuu 15 minuuttia. Ja kokouksemme lopussa jäsenehdokas saa vielä viisi minuuttia loppupuheenvuoroa varten. Alustuspuheenvuoron jälkeen meillä on aikaa 45 kysymykselle jäseniltä. Keskustelu toteutetaan vastauskysymysperiaatteella – kolmen minuutin ryppäinä yksi minuutti kysymykselle ja kaksi minuuttia herra Hoganin vastaukselle. Haluaisin painottaa sitä, että on äärimmäisen välttämätöntä, että kaikki noudattavat puheaikoja, jotta voimme työskennellä tehokkaasti. Ja tästä syystä vetoaisin kaikkiin eh, jäseniin ja jäsenehdokkaiseen sen suhteen, että kaikki pitäisivät kiinni näistä asetuista puheajoista. Annan viiden sekunnin armonajan jäsenille ja kymmenen sekunnin armonajan komission jäsenehdokkaalle tämän puheajan suhteen. Viiden ja kymmenen sekunnin jälkeen mikrofoni sitten viedään pois. Ja näytöllä vilkkuu tähtimerkki 10 sekuntia ennen kuin puheaika loppuu. Nämä tiukat säännöt ovat välttämättömiä, jotta me varmistamme sen, että kaikki puhujat, jotka ovat puhujalistalla, saavat mahdollisuuden puhua ennen kuin tilaisuus päättyy. Haluaisin myöskin muistuttaa teitä siitä, että meillä on tulkkaus 24 kieleen mukaan lukien iirin kieli. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki puhujat voivat puhua omaa äidinkieltään, mutta pyytäisin teitä pitämään mielessänne sen, että teidän puheenvuoronne tulkataan, toisin sanoen teidän ei tulisi puhua liian nopeasti. Tämä keskustelu välitetään myöskin nettiin Euroopan parlamentin nettisivuille ja nauhoitukset ovat saatavilla siellä jälkikäteen. Meitä voi myöskin seurata Twitterin kautta. Eli nyt voisimme käynnistää kuulemisen. Ja täten, kuten jo aikaisemmin sanoin, annan nyt puheenvuoron komission jäsenehdokas Hoganille – Kuten sanoin, teillä on 15 minuuttia alustuspuheenvuoroanne varten. Olkaa hyvä.